Majestades, Excellences, Madame, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus au Parlement européen à Strasbourg. Seien Sie herzlich willkommen zum europäischen Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Muistamme Saksan liittotasavallan liittokansleria ja Euroopan kunniakansalaista Helmut Kohlia. Invito a pronunciare il suo discorso il presidente. Ja nyt pyytäisin, että Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani pitää puheenvuoronsa. Meistä... Teidän majesteettinne, arvoisat puhemiehet, puheenjohtajat, arvoisat pääministerit, arvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kollegat. Hyvä rouva Kohl Richter, hyvät omaiset. Arvoisat muistotilaisuuteen osallistujat. Tänään jätämme viimeiset jäähyväiset Helmut Koolille, suurelle eurooppalaiselle, suurelle valtiomiehelle, poliittiselle jättiläiselle, joka kuunteli kansalaisia ja näki ylihorisontin. Helmut Kohl oli ennen kaikkea rohkea mies. Vapauden ja demokratian ritari. Mantereemme yhdistymisen päähenkilö. Hän puolusti aina ja kaikkialla ihmisarvoa. Muureja vastaan, rautaesirippua vastaan ja totalitarismia vastaan. meidän unionimme perusarvot olivat hänen taistelulippunsa. Nämä samat arvot ovat unionin perussopimuksen inspiraationa. Rauha, vapaus, hyvinvointi, turvallisuus, rajaton oikeus. Hänen uskonsa näihin arvoihin, hänen luottamuksensa ihmiseen ovat meidän eurooppalaisten syvän sovinnon perustana. Tämä jää myös muistoihimme. Helmut Kohl on sukupolvensa mestari. Sukupolvi omisti oman elämänsä eurooppalaiselle renessanssille, uudelleen syntymälle. Hän oli viimeistä sukupolvia, joka itse oli kokenut sodan kauhun. Heille Euroopan yhtenäisyys, nationalismin ylittäminen oli unelma paremmasta rauhan tulevaisuudesta heidän, heidän omille lapsilleen. Tähän sukupolviin, sukupolveen kuului myös suuri nainen Simon Vei. Tänään haluamme hänen muistoa myös kunnioittaa tässä parlamentissa, joka, jonka ensimmäinen eh, puhemies hän oli suoran vaalin käyttöönoton jälkeen. Paremman tulevaisuuden toivo oli näiden suurten eurooppalaisten ensimmäisenä tehtävänä. Tämä toivo mahdollisti perustajaisille, Schumannille, De Kasperille, Adenauerille, Spaakille sen, että syvät sodan jättämät haavat voivat parantua. Heidän ansiostaan olemme voineet nousta konfliktin sekä materiaalisesta että moraalisesta tuhkasta. Olemme rakentaneet uudelleen mantereemme, olemme asettaneet keskiöön vapauden ja ihmisarvon. Helmut Kohl varmasti ansaitsee kunniapaikan eurooppalaisessa panteonissa. Vuonna 1983, kun hän puhui Euroopan äh, parlamentaarikoille, hän sanoi, että se, joka katsoo Eurooppaa, voi ymmärtää, mikä onni syntyy ystävyyden ja yhteistyön perustalle. Tässä hengessä hän teki tauotta työtään ja vahvisti unionia. Laajensi sitä kaikkiin mantereemme demokratioihin ja vahvisti Atlantin liittoutumaa. Hänen 16 vuoden kansleriulansa aikana Kool oli aina tapahtumien päähenkilö. Ei ole sellaista eurooppalaisen integraation vaihetta, jossa ei näkyisi hänen rohkea kädenjälkensä. Tätä rohkeutta on kiittäminen eh, parlamentin roolin vahvistamisesta, kansalaisvapauksien, poliittisten ja taloudellisten vapauksien alueen luomisesta, yhteisvaluutan synnystä ja kohesiopolitiikasta. Tutustuin liittokanslerin, kun nuorena poliitikkona vuonna 1994 olin pääministerin eh, mukana vierailulla Bonniin. Olin vaikuttunut hänen karismastaan, hänen selvänäköisestä ja kauaskantaisesta visiostaan ja myös hänen kyvystään kuunnella ja ymmärtää myös muiden näkökulmia. Silloin minulla kävi aivan selväksi, että Helmut Koolille jälleen yhdistyminen ei suinkaan tarkoittanut saksalaisempaa Eurooppaa, vaan pikemminkin eurooppalaista Saksaa. Saksan yhdistäminen oli Euro- Euroopassa hänelle aivan niin kuin Adenauerillekin mitallin kaksi puolta. Koolin Eurooppa ojensi kätensä idän nuorille demokratioille. Me olemme olleet vapauden majakkana miljoonille eurooppalaisille, jotka pääsivät kommunistisen diktatuurin synkkyydestä. Näin unioni on avannut ovensa solidaarisesti – yhteiselle tielle kohti markkinataloutta, oikeusvaltiota ja vaurautta. Kuolin Eurooppa ei pelännyt ohjata omaa tulevaisuuttaan. Tässä joillakin sanoilla kuvailen sitä valtavaa perintöä, jonka Kool meille jätti, sekä sitä valtavaa vastuuta, joka siihen liittyy. Tämän kapulan vaihdon, ikään kuin viesti kisassa, on ajettava meitä eteenpäin. Elämänsä aikana Helmut Kohl sai vastaanottaa lukuisia tunnustuksia hänen osuudestaan Euroopan rakentamisessa. Hän sai Karle Suuri-palkinnon ja myös Prince des asturis palkinnon Mutta todellinen tunnustus on historian hänelle myöntämä. Hänen esimerkkensä ohjaa meitä, jotta yhdessä voimme rakentaa yhteistä tulevaisuuttamme. Voimme lähentää instituutioita suhteessa kansalaisiin, antaa vastauksia konkreettisesti heidän huoliensa. Tänään meidän täytyy ottaa opiksi koolilta. On valittava toivo ja hylättävä pelko. Tätä kansalaiset meiltä pyytävät rohkeutta olla yhtenäisiä, rohkeutta muutokseen. Ongelmat ja haasteet eivät määrittele eurooppalaisia, vaan meidän kykymme ylittää nämä ongelmat. Aivan niin kuin Kohl ja muut aikansa johtajat, meidänkin on tehtävä yhteistyötä saadaksemme Euroopan hankkeeseen uutta tuulta. Tehokkaampaa Eurooppaa, joka voi suojella kansalaisia tällä myrskyävällä merellä, joka nykymaailma on kun ihmisoikeuksia kyseenalaistetaan, ihmisiä syrjetään ja he kärsivät väkivallasta äh, vakaumuksensa takia. Maailman katseet suuntaavat Eurooppaan silloin, kun halutaan toivoa ja tukea. Tämä Eurooppa, meidän Eurooppaamme, joutuu nostamaan päänsä. Sen on oltava näiden arvojen symbolina kaikkialla maailmassa. Eurooppa on vapauden majakka, oikeuksien vaalia, ainoa manner, jossa kuolemantuomio on poistettu. Tällaisen Euroopan Helmut Kohl halusi. Paljon enemmän kuin vain yhteinen markkina tai yhteinen raha. Vuosisatojen aikana rakennettu identiteetti, vapauden, vaurauden ja rauhan ihanne. Roomassa 25. maaliskuuta 60 vuotta perussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen me sitouduimme viemään loppuun Koolin ja muiden suuren eurooppalaisen aloittaman työn. Meidän on nähtävä välittyvän etumme tuolle puolen. Meillä on moraalinen velvoite edistää Euroopan yhdistymistä. Saksan yhdistyminen on tästä kiistämätön esimerkki aivan niin kuin se hienon ystävyyden ja sovun ele, jonka François Mitterrand teki verdanissa. Kaksi miestä, kaksi kanta, kansakuntaa pitivät toisiaan äh, kädestä kiinni yhteisellä maaperällä. Ei tämä tie ole helppo eikä lyhyt, mutta se on ainoa tapa, jota voimme seurata niin, että voimme edistää tätä suurta yhteistä hankettamme toivon ja näkymien tulevaisuus kaikille tuleville sukupolville. Tästä syystä koolin muisto säilyy elävänä kaikkien niiden sydämessä, jotka rakastavat Eurooppaa. Kiitos Helmut Kohl. Me viemme ajatuksianne Euroopasta tästä eteenpäin. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Den Präsidenten der Europäischen... Seuraavaksi komission puheenjohtaja Juncker saa puheenvuoron. Monsieur le Président du Parlement. Hyvä parlamentin puhemies, teidän majesteettinen hyvät ministerit, hyvät pääministerit. Ja tunnen, että täällä salissa on rakkaita ystäviä. Tänään hyvästelemme Helmut Kohlin, saksalaisen ja eurooppalaisen valtiomiehen. Ja minä hyvästelen rakkaan ystävän, jonka tunsin vuosia ja vuosikymmeniä. En puhu täällä nyt komission puheenjohtajana, vaan ystävänä, joka ikävöi Helmutia. Helmut Koolissa menetämme nyt sodan jälkeiseen suurmieheeseen. Jo elämänsä aikana hän jäi historiaan. Ja myös tulevat sukupolvet tulevat olemaan hänelle kiitollisia. Hänestä tuli eurooppalainen monumentti, jonka juurelle asetetaan nyt saksalaisia ja eurooppalaisia seppeleitä, ja niin pitää ollakin. Hän toivoi, että voisimme hyvästellä hänet täällä Strasbourgissa, tässä saksalais-ranskalaisessa kaupungissa, joka oli hänen sydäntään lähellä. Ja meidän piti tietysti toteuttaa tämä toive. Tänäinen muistotilaisuus ei ole ei-saksalainen. Se on eurooppalainen, eli siis myös saksalainen. Me aloitamme päivän Strasbourgissa ja päätämme sen illalla Speierissa – Speyerin tuomiokirkossa, johon hän oli kiintynyt koko elämänsä ajan. Helmut Kohl oli saksalainen patriotti, mutta hän oli myöskin eurooppalainen patriotti. Hän oli joku, joka yhdisti asioita ja ihmisiä. Saksalainen ja eurooppalainen patriotti, kyllä, koska hän ei nähnyt mitään ristiriitaa saksalaisuuden ja eurooppalaisuuden välillä. Ranskalainen filosofi Blaise Pascal on sanonut, että hän pitää asioista, jotka sopivat yhteen. J'aime les choses qui vont ensemble. Helmut Koolille Saksan ja Euroopan yhtenäisyys kuulevat yhteen. Saman kolikon kaksi puolta, kuten jo Konrad Adenauer oli jo todennut ennen häntä. Hän noudatti tätä Adenauerin periaatetta, ja se näkyi myös hänen ajattelussaan ja toiminnassaan. Tästä olisi paljon esimerkkejä. Esimerkiksi Berliinin muurin murtuminen otettiin ilolla vastaan Euroopassa ja koko maailmassa. Saksan jälleen yhdistyminen, johon hän oli aina uskonut, kohtasi vastustusta osissa Eurooppaa. Monissa keskusteluissa Helmut Kohl puhui Saksan yhdistymisen puolesta. Ja hän onnistui tässä, koska hänen maineensa mahdollista sen, että pyrittiin eurooppalaiseen Saksaan eikä saksalaiseen Eurooppaan. Hän halusi Saksan yhdistymistä ja hän edisti sitä kaikkin voiminsa ja hän näytti näytti oikean tien muillekin Saksan ulkopuolella. Kohl aisti hyvin ajan hengen ja kaikki Saksassa tai Euroopassa eivät tätä henkeä niin hyvin aistineet. Mutta hän kyllä. Hän tunsi, että Saksan yhtenäisyys oli jo lähellä. Hän arvioi tilanteen oikein ja Muut olisivat ehkä tässä tehtävässä epäonnistuneet, mutta tunnettiin, että Koolilla oli selkeä näkemys tilanteesta. Helmut Kohl suuntasi katseensa aina Itä- ja Keski-Eurooppaan. Ei ainoastaan Puolaan, mutta erityisesti Puolaan. Helmut Kohl ei ollut vastaassa natsirikoksista Puolassa – mutta hän oli tietoinen Saksan historiallisesta vastuusta, samoin kuin Willy Brandt, jota hän oli hyvin lähellä elämänsä loppuvaiheessa. Helmut Kohl ja Willy Brandt, aikamme kaksi suurmiestä. Itälaajeneminen ilman Puolaa olisi ollut Koolille täysin mahdotonta ajatella. Ja olisi hyvä, että tätä ei unohdeta. Helmut Kohl ei ollut pelkästään jälleen yhdistymisen arkkitehti. Hän on tehnyt muita enemmän myöskin yhdistymiselle muualla Euroopassa. Hän kuuluu niihin, jotka panivat pisteen Jaltan konferenssin päätöksille. Itä- ja Keski-Eurooppa ja myöskin Etelä-Eurooppa saavat kiittää Helmut Kohlia paljosta ja sitä meidän tulee tänään muistaa. Sen lisäksi, että hän osasi kehittää suhteita Israelin suuntaan. Ja hän piti huolta myöskin suhteista Neuvostoliittoon ja nykyiseen Venäjään. Historioitsija ja kansleri Helmut Kohl ymmärsi Venäjän tilanteen ja hän samanaikaisesti hoiti aktiivisesti suhteita Yhdysvaltoihin. Helmut Schmidtin jälkeen hän toteutti Naton kaksoispäätöksen sen hetkistä ajanhenkeä vastaan. Maike ja hyvät ystävät, olen varmaan ainoa täällä salissa, joka näki Helmut Koolin itkemän kokouksessa. Se oli 13. joulukuuta 1997. Sinä päivänä Eurooppa-neuvosto päätti Luxemburgin puheenjohtajakaudella laajentumisesta Itä- ja Keski-Eurooppaan sekä Kyprokselle ja Maltalle. Ja sitten lounaalla Helmut Kohl pyysi sananvuoroa. Ja tämä oli poikkeuksellista, koska yleensä hän ei sitä pyytänyt. Hän sitten sanoi kyyneleitään nieleskellen, että tämä päivä, jolloin päätettiin liittymisneuvotteluista, oli yksi hänen elämänsä hienompia hetkiä. Se, että hän sai kokea tämän hetken Saksan liittokanslerina, niin se oli hänelle tärkeää. Ja hän oli hyvin liikuttunut kaiken sen kauheuden jälkeen, jota Saksa oli Euroopassa aiheuttanut. Sen jälkeen oli hiljaa, ihan rauhassa ja itki monta minuuttia. Hän ei ollut ainoa ja kukaan ei hävennyt kyyneleitään. Se oli Eurooppaa parhaimmillaan. Myöskin euroa hän kannatti voimakkaasti ja Theo Weigelin rinnalla hän oli tässä kantava voima. Hän tietysti edusti Saksan etuja ja hän sai läpi myöskin sen, että Euroopan keskuspankki oli riippumaton, vaikka tätä vastustettiin mutta se oli ehtona sille, että hän suostui euron käyttöönottoon. Ilman heilut koolia ei olisi euroa. Hänen mielestään valuuttaliitto teki Euroopan yhdentymisestä peruuttamattoman. Hänelle euro edusti Euroopan rauhanpolitiikkaa. Helmut Kohl edustaa jotain muutakin. Hän kunnioitti Euroopan unionin kaikkia jäsenvaltioita yhtä lailla. Suuret ja erityisesti pienet jäsenvaltiot tunsivat, että Kohl osaisi ajaa heidän etujaan. Ja lopuksi vielä, kun neuvotteluita käytiin Euroopassa, niin silloin hän totesi, että meidän täytyy olla yhteydessä Euroopan pääkaupunkeihin, eikä hän sallinut sitä, että ajattelisimme Euroopassa ainoastaan Kansallisvaltio pohjalta. Arvoisa Ranskan presidentti, Helmut Kohl oli mies, joka pyrki Saksan Ranskan ystävyyteen. Hän jatkoi innolla de Gaullein ja Adenauerin työtä. Kohl ei puhunut ranskaa, mutta hän tunsi Ranskan hyvin, sen historian, sen alueet, erityisesti Elsassin alueen, josta hän piti ja jolla hän kävi usein. Ja hän koko sydämestään rakasti ja tunsi ulkoa kaikki upeat elsassalaiset ravintolat. Historiassa muistetaan kuva, joka kertoo koolista kaiken ja sen, kuinka lähellä hän oli Ranskaa. Kun Helmut Kohl ja François Mitterrand kättelivät Verdänissä, sinä päivänä he sinne toivat ikuisiksi ajoiksi Ranskan ja Saksan välisen ystävyyden. Me toivotamme hänelle nyt hyvästi täällä Strasbourgissa Euroopan parlamentissa, jonka ystävä hän oli aina tässä muutaman sanametrin päässä Reinistä, joka on täynnä historiaa, ja tämä on hyvin voimakas symbolinen eurooppalainen ele. Strasbourgin kaunis kaupunki, joka hänen mielestään oli Euroopan pääkaupunki, koska täällä hän on Euroopan kansojen edustuslaitoksen päämaja, niin täällä tänään muistamme eurooppalaista Helmut Kohlia. Niin, Helmut Kohl oli saksalainen ja eurooppalainen patriotti. Hänelle siinä ei ollut mitään ristiriitaa. Hänen mielestään patriotismi ei kohdistunut ketään vastaan, vaan se koettiin yhdessä. Rheinland-Pfalzin osavaltio, Saksa ja Eurooppa kumartavat nyt Helmut Kohlin elämäntyön edessä. Me teemme tämän kiitollisina ja kunnioittavasti – Hänellä oli täysi elämä ja hän oli varmaan unohtanut tiettyjä asioita, joita hänellä oli tapahtunut, mutta monia asioita hän varmasti muistelisi mielellään vieläkin. Hän tiesi, ja mekin tiedämme, että hän teki Euroopasta paremman. Helmut on nyt taivaassa. Kumpa olisit täällä? Lupaa minulla, ette taivaassa perusta heti Saksan kristillisdemokraattisen unionin paikallisosastoa. Olit jo tehnyt riittävästi puolueesi, maasi ja yhtenäisen Euroopan hyväksi. Kiitos Helmut. Merci, obrigado, spasiba, dankyvel, chiguje, mille grazie, muchas gracias. Kiitos. Lepää rauhassa, liittokansleri ja hyvä ystävä. Sinä olet rikkaan elämän jälkeen ansainnut rauhan, ikuisen rauhan. Merci, Herr President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja seuraavaksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk saa puheenvuoron. Szanowna rodzino, drodzy Arvoisat perheenjäsenet, hyvät naiset ja herrat, vieraat ja ystävät, eurooppalaisena, puolalaisena ja gdanskilaisena miehenä yhtä lailla tunnen, että minun on erityisen sopivaa lausua joitain jäähyvässanoja Helmut Koolille, Euroopan kunniakansalaiselle ja Gdanskin kunnia kansalaiselle. Ei ole mitään sattumaa, että minun kotikaupunkini, kaupunkin, kaupunki, missä solidaarisuusliike syntyi, päätti antaa tämän arvonimen kansleri Koolille. Harvat e- Euroopassa ymmärsivät yhtä hyvin kuin Helmut Kohl, kuinka tärkeää vapauden puolesta tehdyt kansannousut Keski- ja Itä-Euroopassa olivat ajatellen Saksan yhdistymistä ja myös tietenkin koko Euroopan yhdentymistä. Usein hän sanoi ja muistutti meitä siitä, että ne, jotka ensin olivat murentamassa Berliinin muuria, olivat Gdanskin telakkatyöläiset 1980. Ja tämän takia Samoin se, että hän siis pyrki Saksan yhdistymiseen. Tämän takia liittokansleri Kohl myös kannatti sitä, että entisen neuvostoblokin maat liittyisivät Euroopan unioniin. On historiallista symbolista, että Helmut Kohl kuuli Berlinin muurin kaatumisesta, kun hän oli juuri Varsovassa vierailemassa ja tapaamassa ensimmäistä ei-kommunistista pääministeriä. Juuri Varsova ensimmäisenä rohkaisi ja tuki Saksan yhdentymistä. Varsova kaupunki, joka oli kärsinyt eniten toisessa maailmansodassa. Kun rakennettiin sovintoa, Helmut Kohl antoi valtavan panoksensa. Kiitos hänen muiden muassa, että sanat kuten luottamus ja sovinto jälleen kerran saivat merkityksen ranskalais-saksalaisissa ja saksalais-puolalaisissa suhteissa. Voin yhä muistaa kaksi vaikuttavaa kuvaa. Presidentti Mitterrand ja liittokansleri Kohl pitivät toisiaan käsistä Verdänissä ja pääministeri Macovici ja liittokansleri Kohl halasivat sovintomessussa kaksi päivää muurin kaantumisen jälkeen Kritsovassa. Nämä eleet ja päätökset, jotka tätä seurasivat, muodostivat tämän, Euro- tämän päivän Euroopan pohjan ja kulmakivet. Helmut Kohl muutti poliittiseksi käytännöksi Thomas Mannin sanat haluamme saksalaisen, eurooppalaisen Saksan eikä saksalaista Eurooppaa, mutta hänen visionsa ulottui kauemmas kuin Saksan rajat ja edut uskomattomalla peräänantamattomuudella hän pyrki määrittelemään yhteistä Eurooppaa. Hän etsi asioita, jotka sitovat meidät toisinsa vaalimatta mitään harhaluuloja kuitenkaan siitä, kuinka helppoa kaikki olisi pyyhkiä pois sen takia, että meitä myös jakoi asiat. Meillä on yhtenäinen Eurooppa sen takia, että hän löysi kumppaneita tässä suuressa hankkeessa poliittisia suuria jättiläisiä, Lech Valensa, François Mitterrand, Tadeusz Mazowiecki, Václav Havel ja hiukan eri tasolla myös Paavi Johannes Paavali II. Tänään näiden suurten eurooppalaisen myönteisen historian sankarien seuraajien täytyy, nyt kun he kunnioittavat hänen arkkuaan, tutkia omia omatuntojaan Berliinissä, Varsovassa, Pariisissa ja Budapestissa. Kaikkialla yhdentyneen Euroopan tulevaisuuden kysymyksille täytyy antaa vastaukseksi kaikuva vastaus. Kyllä unionille, kyllä vapaudelle, kyllä ihmisoikeuksille. Kritsovan sovintomessun lopussa kansleri Kohl sanoi, astukaamme alttarilta kohti hyvää, rauhanomaista, Jumalan siunaamaa tulevaisuutta ajatellen molempia kansojamme, Puolan ja Saksan kansoja ja kaikkia, ajatellen kaikkia meitä Euroopassa. Pysyköön nämä sanat muistoissamme. Kiitoksia. Dziękuję, panie prezydencji.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 Ainoastaan voimakas ja yhtenäinen Eurooppa voi auttaa meitä keskustelemaan idän kanssa, ystäviemme ja liittolaistemme kanssa, ja tällä tavalla voimme löytää ratkaisun. Tämä on tarpeen, jotta voimme säilyttää rauhan maailmassa. Itä-Berliinin ja Itä-Saksan asukkaiden vapauden kaipuu on johtanut siihen, että Berliinin muuri ja piikkilanka-aidat on purettu rauhallisesti. Lähes kolmen vuosikymmenen jaon jälkeen saksalaiset juhlistavat sitä, että he voivat jälleen tavata, he kuuluvat yhteen ja he ovat yhtä kansaa. Me tarvitsemme voimakasta, itsevarmaa Eurooppaa, jos emme halua olla pelinappulana maailmanpolitiikassa. Sanon vielä kerran, me kaikki tarvitsemme Eurooppaan. 1800-luvun kansallisvaltioajattelu ei koskaan vie meitä 2000-luvulle. Erfolgte Reformpolitik Keski- ja Itä-Euroopan maiden uudistuspolitiikan menestys on tietysti koko Euroopan union etujen mukaista. Kaikkialla, missä rajoja voidaan ylittää esteettä, missä ajatuksista voidaan puhua vapaasti ja missä ihmiset pystyvät tapaamaan toisiaan – silloin epäluottamus ja vihamielisyys tulevat häviämään. Ja paras tae kestävälle ja turvalliselle Euroopalle on ja tulee aina olemaan kansojen vapaus. Thank you. al señor Felipe González. Seuraavaksi Felipe González Marquez, Espanjan entinen pääministeri, lausuu muutamat ja hyvät sanat. Gracias a los Kiitoksia parlamentin puhemies, komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja. On kunnia Helmut Kohlin lesken läsnä ollessa henkilökohtaisesti jättää jäähyväiset ystävälleni Helmut Koolille. Tämä on vaikeaa ja on hyvä, että on vain viisi minuuttia puheaikaa. meidän ystävyyksellämme on suuri merkitys. Tämä on harvinaista ystävyys poliittisissa suhteissa ja luottamus ja ystävyys liittyvät myös lojaaliuteen. Ja lo, lojalisuuden suhteen hän oli hyvin tarkka. Hänellä oli historian tajua ja tämän takia hän puhui eurooppalaista Saksasta, jotta koskaan ei enää toistettaisi saksalaisen Euroopan kokemusta, ja hänellä oli sosiaalista omatuntoa, jotkut ehkä unohtavat tämän. Hän uskoi taloutta ta- sosiaaliseen markkinatalouteen. Hän ei koskaan ajatellut, että sosiaalinen ulottuvuus Eurooppa-hankkeessa estäisi jotenkin sitä, että Eurooppa voisi osallistua globaaliin talouteen. Majesteetti, hallitusten valtioiden päämiehet menetämme suuren eurooppalaisen henkilön. Minulla henkilökohtaisesti on tunne myös siitä, että olen menettänyt ystävän, jonka kanssa jain historiallisia hetkiä, ratkaisevia hetkiä, ajatellen Saksaa, Espanjaa, Eurooppaa ja koko maailmaa. Ja eh, nämä päätökset, joihin puheenjohtaja Juncker äsken viittasi, hän puhui keskimatkan ohjuksista, joiden e-, edessä taisteltiin, eh, josta keskusteltiin pitkään, ja sitten hän kuitenkin eh, luovui näistä lyhyen matkan ohjuksista. Ja jos hän nyt vähän puhui ranskaa, niin ainakin yhden lauseen, kun, kun François Mitterrand puhui, hän sanoi, hän puhuu François ensimmäinen. Tämä hän sanoi Ranskassa. Näin osoitti tavallaan ystävyyttä ja hellyyttä myös Euroopan neuvoston kokouksessa. Hän auttoi aina meitä solidaarisesti eh, myös silloin, kun Espanja liittyi aikanaan Euroopan yhteisöön. Me kaikki yhdessä juhlimme Mitterrandin Delorin kanssa yhtenäisasiakirjan allekirjoittamista, joka suoraan edelsi suurta askelta Eurooppa-hankkeessa, nimittäin Euroopan unionissa tehty perussopimus. Kaiken tämän suuren seikkailun yhdessä suurien haasteiden edessä Berliinin muurin kaatuminen hän osallistui tähän ja johti Saksan yhdistymiseen ja vei eteenpäin eurooppalaista yhdentymistä. Hän sanoi, että haluaa todellakin eurooppalaista Saksaa, ei koskaan enää saksalaista Eurooppaa. Tämä määrittelee hänen tahtoaan, se määrittelee myös kontekstia, jossa hyväksyttiin yhtenäisvaluutta euro. Se ei ollut pelkästään rahapolitiikka. Olimme allekirjoittaneet talous- ja rahaliittosopimuksen. Me tiesimme, että Saksan markan, me, markasta luopuminen saattoi maksaa hänelle paljon. Hän kuitenkin hyväksyi tämän yhtenäisvaluutun ja silloin hän lopulta sitten hävesi, vaan mehän kaikki häviämme vaalit jossakin vaiheessa. Silloin hän, Helmut Kohl, sanoi, että miljoonilla äänellä voidaan johtaa kansaa ja sitten eletään ystäv- varsin harvojen ihmisten ystävyydellä ja hellyydellä. Vieläkin tärkeämpää on elää kuin johtaa, vaikka onkin maan johtaminen hyvin tärkeää. Helmut Kohl, sinulla oli hyviä ystäviä elämäsi aikana. Nyt tänään yksi tällainen lojaali ystävä, minä haluan jättää sinulle hyvästit ja haluan sanoa, että jätät poliittisen tyhjön jälkeesi, suuren poliittisen tyhjön, jonka sinun muistosi päättäväitösi tulee täyttämään, ja todellinen historiallinen kertomus, jonka elämäsi muodosti. Mutta ennen kaikkea ihmiselle kuten minä, jätät tyhjän paikan pitkään ystävyyteen, jossa on käyty läpi historiallisia hetkiä ja Tämä tapahtuu hetkenä, jolloin tarvitsisimme sinua, mutta emme tule unohtamaan sinua. Helmut, voit luottaa aina meidän ystävyyteemme. Gracias, señor presidente. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Yhdysvaltojen entinen presidentti Bill Clinton. Maika, thank you for giving me the Kiitos, että saan mahdollisuuden sanoa muutaman sanan. Kiitos Peterille, Walterille, Helmutin perheelle, Euroopan johtajille, Euroopan unionille, Angela Merkel, presidentti Macron, pääministerit, virkamiehet, jotka ovat paikalla. Pyytäisin teitä ajattelemaan jotakin ihan muuta kuin mitä muistiinpanoihin on kirjattu. Katselin väkijoukkoa tänään ja kaikkia niitä, jotka ovat aiemmin olleet virassa. Miksi me kaikki tulimme tänne? Sen takia, että Helmut Kohl antoi meille mahdollisuuden olla mukana jossakin isommassa kuin me itse, isommassa kuin meidän virkamme ja uramme. Kaikki me ennemmin tai myöhemmin olemme tuollaisessa arkussa. Ainoa lahja, minkä voimme jälkeemme jättää, on parempi tulevaisuus lapsillemme ja vapaus tehdä omat valinnat ja myös virheet. Minä rakastin häntä. Hilari sanoi, että rakastin häntä sen takia, että hän oli ainoa, jolla oli suurempi ruokahalu kuin minulla. Hän kävi Washingtonissa usein ja vei minut hänen suosikkiravintolansa oman maani pääkaupungissa. Filomina, se on vieläkin olemassa. Miksi puhun kaikesta tästä? 21. vuosista Euroopassa todella käynnistyi hänen katsensa alla. Hänellä oli suuria kysymyksiä vastattavanaan. Niillä kaikilla on vaikutuksensa myös tähän päivään. Hänen tarjoamansa vastaukset ovat syynä sille, että me olemme täällä tänään. Pitäisikö Berliinin muurin murtumisen jälkeen olla yhtenäinen Saksa? Paljonko se maksaisi? Tuskaahan se tietäisi. Mutta me kaikki olemme samaa kansaa yhdessä maassa ja Hänenkin tapauksessaan, vaikkakin sitten vaalitappio oli tästä palkkana, tarvittiin kauemmin iän, e, idän jaloille nostamiseen kuin mitä ennakoitiin. Pitäisikö olla todellinen Euroopan unioni ja pitäisikö sitä laajentaa niin, että Saksa ei enää koskaan olisi Euroopan laidalla? puolalaiset, unkarilaiset, tsekit ja muut. Onnistuuko tämä yhdessä? Pitäisikö Saksan, johon naapurit ovat niin vähän luottaneet, ryhtyä aggressiivisesti lopettamaan teurastusta Bosniassa? Tukea Naton toimintaa ensimmäistä kertaa jäsenvaltioidensa ulkopuolella ja ensimmäistä kertaa käyttää Saksan joukkoja Saksan ulkopuolella sitten toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Sodan teurastuksen jälkeen vihdoin ja viimein Berliinin muuri murtui. Pitäisikö tunnustaa se, että tämä on ollut karmea kokemus myös Venäjälle ja ojentaa ystävyyden käsi. Ja tämän mukana tietysti shekki. Ja antaa minulle mahdollisuus toimia samaan tapaan. Pitäisikö NATO säilyttää vai äh, tuhota? Monet olivat sitä mieltä, että NATO pitäisi tuhota, hajottaa. Pitäisikö sitä laajentaa? Ei uhkana, vaan pikemminkin lupauksena erityiskumppanuuksien kautta, joka mahdollistaa sekä Venäjän että Ukrainan pystyvän takamaan alueellisen koskemattomuutensa ja kansojen välisen yhteistyön myös jatkossa. Nämä olivat todella suuria kysymyksiä. Nyt ne kuulostavat helpoilta. Sanotte kenties, että katsotaanpa miten Erilainen tilanne on pääpäivänä. Voitte kenties ajatella, että me harmaahapsiset eläkeläiset äh, olemme toisessa jamassa, mutta mitään pysyviä voittoja ei ole. Politiikassa on vain tappioita loppujen lopuksi tärkeintä on se, mikä on meidän inspiraationamme. Äh, pidän hänestä, Helmut Koolista, koska hänen ruokahalunsa äh, ei rajoittunut ruokaan. Hän halusi luoda sellaisen maailman, jossa kukaan ei olisi vallalla, kukaan ei dominoisi, vaan maailman, joka tekisi yhteistyötä konfliktien ratkaisemiseksi ja jossa erilaiset ryhmät tekisivät parempia päätöksiä kuin yksittäiset diktaattorit tykönään ja jossa nuoret ihmiset voisivat vapaasti sanoa, että aikoinaan me olimme väärässä. Tai ainakaan nämä vastaukset eivät enää riitä. Hänen halunsa oli kuvavaa. Hän oli tietoinen Saksan historiasta ja kulttuurista ja sen osuudesta Euroopassa – Tämä heijastui myös keskuspankin ensimmäisen johtajan valintaan. Pitää oppia jakamaan. Kaikkialla maailmassa on näkyvissä uusi identiteettipolitiikan nousu. Ketä me oikein olemme? Pitäisikö meidät määritellä erojemme kautta vai pikemminkin sen kautta, joka meitä yhdistää? Helmut Kohl rakasti sitä, että hän oli saksalainen. Valtiovierailulla Yhdysvaltoihin hän oli eh, hyvinkin saksalainen, koska vein hänet Milwaukeeissa hyvin saksalaiseen kaupunkiin ja kouluun, jossa hän puhui saksan kielellä afrikkalais-amerikkalaisille opiskelijoille, jotka siellä puhuvat kieltä kaikki päivät. Hän totesi, että maailmassa, jossa kaikki ovat riippuvaisia toisistaan ja jossa rajat mataloituvat, politiikalla saadaan upeita asioita toteutumaan, mutta se voi olla myös vaarallista, kun ajattelemme vaikkapa terrorismia tai verkkorikollisuutta. Tässä tarvitaan yhteistä perustaa, yhteistä maaperää. Helmut Kohl rakasti saksalaisuuttaan. Hän yritti saada minut maistelemaan sellaisia ruokia, joita en halunnut syödä, koska hän todella rakasti saksalaisuuttaan. Hän rakasti myös eurooppalaisuuttaan. Hänen johtajuudessaan, poliittisessa johtajuudessaan oli kuitenkin ymmärrys siitä, että kaikki tällä vuosituhannella äh, pidämme parempana yhteistyötä kuin dominointia. Me olemme kaikki ihmisiä. Me vanhatkin, jotka aikoinaan sanoimme sen, että kiitos, että annoitte meidän olla mukana tässä lahjemmassa kuvassa, suuremmassa kuvassa kuin me yksilöinä. Kiitos siitä, että voimme olla hieman parempia, kun voimme muistaa esimerkiksi Puolan työntekijöitä Gdanskissa. Heidän taistelunsa on Jumalan edessä aivan yhtä tärkeää kuin meidänkin taistelumme. Politiikassa loppujen lopuksi ei ole kyse suuresta vallan aalloista, vaan pikemminkin tavallisten ihmisten normaalin elämän kysymyksestä. Suurinkin, rikkainkin ihminen joskus kuolee ja makaa arkussa tappaapa sitten tai suojelee elämää, niin jokainen meistä palaa kotiinsa. Aivan niin kuin kirkoissakin sanotaan, äh, kirkoissa puhutaan tämän tyyppisistä tilaisuuksista kotiinpaluuna. Kukaan muu ei tätä ilmasta rakastaisi enemmän kuin Helmut Kohl. Nuku hyvin, hyvä ystävä. Suurin lahja, jonka meille jätit, on se opetus, että tärkeintä tässä elämässä on se, mitä jätämme lapsillemme. Vapaus, rauha, turvallisuus. Oman vaurautemme rakentaminen, unelmien seuraaminen. Näin voimme kohottaa mielemme, emmekä repiä rikki kaikki teit hyvää työtä eläessäsi. Ja me rakastamme sinua juuri tämän takia. Kiitos. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, herra presidentti. Seuraavaksi Venäjän federaation pääministeri Dimitri Medvedev. Уважаемая госпожа Коль Рихтер, Уважаем. Rouva Kohlrichter, Helmut Kolin, perheenjäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tänään heitämme jäähyväiset Helmut Koolille. Hän oli henkilö, joka ei ollut pelkästään Saksan jälleen yhdistymisen arkkitehti, vaan hän myöskin yhdisti Eurooppaan. ja hän on myöskin ollut arkkitehtina nykymaailmassa. Ja kaikissa sanan merkityksissä Helmut Kohl oli suurmies. Hänellä oli suuria ajatuksia ja suunnitelmia. Hän oli johtaja, jonka ansiosta ajat muuttuivat. Hän oli pit 16 vuotta Saksan liittokansleri ja hänen kollegansa sanoivat, että näitä asioita ei voi toteuttaa. Mutta nyt puhumme asioista eri tavalla. Asioita ei olisi voinut tehdä millään muulla tavalla. Eli hän osasi valita ainoan oikean tien. Ja historia sitten seurasi tätä reittiä. Ja siinä mielessä Helmut Kohl oli tulevaisuuteen tuntautuva henkilö. Hän avasi yhtenäisyyden aikakauden ja Uudessa Saksassa on jo kasvanut uusi sukupolvi ihmisiä. Ja kollegani ovatkin jo viitanneet tähän. Eli kaikki eivät olleet valmiita hyväksymään sitä, mutta Helmut Kohl tiesi liiankin hyvin, mitä sota merkitsee. Hän näki sen teini-ikäisenä ja häneltä kesti pitkään päästä tilanteeseen, jossa Eurooppa ei olisi jakautunut rajojen tai juoksuhautojen tai vastakkaisten ideologioiden takia. Helmut Kohl ymmärsi varsin hyvin, että ainoastaan jos päästään yli eroavaisuuksista Euroopasta, sillä tavalla hän voisi yhdistää oman maansa. Oma maani Venäjä oli tällä tiellä hänen luotettava kumppaninsa. Meidän kansamme ymmärsi liiankin hyvin, kuinka vaarallista on konfrontaatio ja kuinka arvokasta rauha on. Ja tästä syystä aikaisemmat viholliset alkoivat luoda suhteita toisiinsa pohjautuen vastavuoroiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoon. Helmut Kohl teki hyvin paljon, jotta suhteemme olisivat menestyksekkäät ja parhaat kautta historian. Ja venäläiset arvostavat tätä erittäin paljon. Helmut Kohl pääsi päätavoitteeseensa. Hän on aina ollut kansallinen johtaja, mutta hän ajatteli ja toimi ottaen huomioon koko Euroopan ja koko maailman tilanteen. Hän ei haaveillut ainoastaan yhtenäisestä Saksasta, vaan myös yhtenäisestä Euroopasta, ja hän näki Venäjän tärkeänä osana sitä. Hänellä oli unelma yhteisestä kodista, jossa ei ole piikkilankaa, ei pelkoa, ei vihamielisyyttä, joka jakoi koko mantereen. Hän unelmoi rauhasta ja turvallisuudesta kaikille. Kun ihminen on kansakuntien tai rajojen yläpuolella, kuten myöskin hänen ajatuksensa ja arvonsa, niin silloin on mahdollista luoda luottamusta ja tehdä yhteistyötä. Kun luodaan tällaista yhteistä kotia, niin ei voida sanoa, että kaikki on nyt tehty ja hoidettu ihanteellisella tavalla. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä joka päivä yhdessä. Berliinin muuri on murtunut ja sen osia on jaettu matkamuistoiksi, mutta meidän täytyy nyt myöntää, että tällä hetkellä ristiriitojemme vuoksi me olemme hyvin kaukana unelmasta yhteisestä kodista. Mutta meidän tulee ymmärtää, että yhtenäinen, turvallinen ja vauras Eurooppa on meidän tavoitteemme. Helmut Kohl todisti hyvin hankalina aikoina, että tähän tavoitteeseen on mahdollista päästä. Ja hänen työnsä jatkajilla on vastuuta, ja tämä vastuu kuuluu nyt kaikille eurooppalaisille johtajille. Hyvät naiset ja herrat, liittokansleri, joka yhdisti Saksan, hän saa edelleen kunnioitusta kaikkialta maailmasta. Ja Venäjä muistaa hänet ystävänä. Hän oli viisas ja taitava poliitikko ja hyvin avoin ja vilpitön henkilö. Venäjän federaation nimissä haluan osoittaa vilpittömät osanottoni. Nyt Saksan suuren pojan kuoltua. Спасибо, господин президент. Kiitoksia, pääministeri. Je prie Monsieur Emmanuel Macron. Seuraavaksi Ranskan tasavallan presidentti Emmanuel Macron. Madame. Hyvä rouva, hyvät koolin perheen jäsenet, arvoisat valtiot valtioiden ja hallitusten päämiehet, arvoisat Euroopan toimielinten edustajat, arvoisat ministerit, arvoisat suurlähettiläät, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että valitsitte Strasbourgin yhden Eurooppamme pääpaikoista – joka oli niin tärkeä Helmut Koolille ja jonka puolesta hän teki niin paljon, jotta voimme tänäänkin tavata toisemme täällä. Ja ensin haluan, haluan tässä kuitenkin muistaa Simon Veiliä, joka eilen menehtyi. Hän oli ensimmäinen parlamentin edustaja, sitten Euroopan parlamentin puhemies. Ja hän tunsi, tiesi Euroopamme hinnan. Hän hänellä oli omaa kokemusta kuolemasta ja me olemme täällä kokoontuneina tänä päivänä osoittamassa kunnioitusta Helmut Koolin muistolle ja enemmänkin kuin hänen muistoaan, hänen jälkeään historiassa. Monet teistä otitte esille tunteikkaasti yhteen, yhteiset jaetut hetket hänen kanssaan mutta minun sukupolvelleni Helmut Kohl on jo nyt osa eurooppalaista historiaa. Kokemus elämästä, jota ilman emme voisi olla täällä. Hänen historialliset valittansa, rohkeat tekonsa, joita ilman meidän sukupolvemme ei enää voisi valita mitään. Tuhansia sivuja on kirjoitettu hänen kunniakseen eh, Saksan yhden, yhdistymisestä, miten hän rakensi Eurooppaa, ja te viittasitte juuri näihin kysymyksiin. Monessa yhteydessä tämä mies osasi tehdä rohkeita päätöksiä. Joskus kansansa mielipidettä vastaan joskus odottamattomia tai toivomattomiakin päätöksiä. Ja Ranskan valtion presidenttinä haluaisin, että hänen perintönsä ei tiivistyisi pelkästään poliittisiin saavutuksiin, vaikka se onkin niin huomattavaa, koska oppitunti, jonka hän meille antoi, menee pidemmälle. Kyllä, Helmut Kohl oli Ranskalle etuoikeutettu keskustelukumppani, olennainen liittolainen, väsymätön rakentaja, mutta hän oli vielä enemmän kuin tämä. Hän oli meille ystävä. Hänen suhteensa Ranskaan sai voimaa hänen henkilökohtaista perheeseen liittyvistä historiallisista muistoistaan. Hänellä oli läpitunteva uteliaisuutta reininmaalaisena naapureitaan kohti. Hän käänsi katseensa joen yli ja hänestä oli parempi ra- rakentaa siltoja kuin rajoja tai joskus muureja. Tähän suhteeseen liittyy ehdoton toist kunnioitus, joka on fanatismin ja julmuuden vastakohta. Kun 80-luvun alussa ranskalaiset valitsivat itselleen johtajia, joten val- taloudelliset valinnat joskus huolestuttavat kumppaneitamme, Helmut Kohl ojensi meille käden työn syrjän vastentahtoisuuden, joita jotkut poliittiset ystävät osoittivat. Kun sitten kansalliset kiistat jakoivat meitä erityisesti Eurooppa-asioissa, hän säilytti vakaasti luottamuksensa meihin. Ja kun Saksan yhdistyminen tapahtui, hän pani kaiken tarmonsa, jotta sen sijaan, että tämä ilmiö heikentäisi Eurooppaa, yhdistyminen vahvistaisi myös Eurooppaa. Ranska os, oli tämän pysyvän ystävyyden arvoinen Charles de Gaullein, Konrad Adenauerin, Valéry Giscard d'Estaingin ja Helmut Schmidtin jälkeen, jotka teivät, tekivät saavat aikaan vahvan pohjan Euroopalle. François Mitterrand Gaullin kanssa otti soidun käsiinsä. Kumpikin pystyi ylittämään oman sukupolvensa traagisen, traagiset kokemukset. Kumpikin Onnistuvat tekemään toisen vastaan taistelusta kansoista ystäväkansoja. Näin Helmut Kohl ja François Mitterrand, sitten Jacques Chirac osoittivat loistavasti, että Eurooppa on suuri vain silloin, jos sen hyvän tahtoisuus on suurta, joka sitä innoittaa, ja ystävyys, joka sen perustaa, on myös suurta. Meidän pitää muistaa tämä päivä 4. tammikuuta 1990, kun Helmut Kohl vierailee François Mitterrandin luoda Latcheessa hänen kotonaan. Joidenkin kyselevien pohdintaviikkojen jälkeen koskien Saksan yhdistymistä. Tämä vierailu mahdollisti sen, että nämä kaksi miestä käsittelevät kaikkia kysymyksiä, kävellen män, mäntyjen alla ö, Landin hiekkamailla. täällä näillä kävelyretkillä yhteisymmärrys löytyi, koska maailman kohtalo tällaisina hetkinä tapahtuu aivan ihmisten tasolla. Helmut Kohl ja François Mitterrand osoittivat myös, että veljeys voi aina olla jonkinlainen suola, joka ei enää suolaakaan silloin, kun se ei kunnolla yhdistä ihmisiä. Täytyy joka hetki vakiinnuttaa saavutettu ja joskus otata, os, tarttua riskeihin ja vahvistaa sitä instituutioilla tai sopimuksilla. Jacques Delorsissa he löysivät vahvan viestinkantajan pyrkimyksilleen ja se, mitä he rakensivat, oli ennen kokematonta. Tämä yhdistää meitä tällä hetkellä. Ja jotkut väittävät tänään, että Euroopan perussopimukset instituutiot ovat turhia rakennelmia, teknokra- teknokraattisia sellaisia. Tässä yhteydessä minä haluan sanoa, Helmut Koolin edessä. Se johtuu siitä, että tästä kaikesta olette ottaneet pois ystävyyden sen takia, että olette antaneet sen liekin sammua, jolle nämä kaikki on tauttu. Sen takia, että olette unohtaneet kohtalot, joille Eurooppa perustuu, koska te olette tällä hetkellä päättämässä, että Euroopan pitäisi olla teknokraattinen – mutta mikä on hänen elämänsä viesti, hänen kohtalonsa jälki? Osoittaa meille se, että meidän Euroopamme, se joka meitä yhdistää tänään, johtuu useiden sukupolvien historiasta. Se on tulosta ihmisten kohtalosta, jotka ovat päättäneet toimia toisin kuin mitä heidän varalleen oli tarkoitettu, jolla oli tarpeeksi rohkeutta nousta vihaa, joskus pelkoa vastaan. mikä rakennus ei menetä merkitystään, jopa kauneuttaan, jos siellä ei enää asuta? Tässä Helmut Koolin jättämä oppi Ranskalle ja kaikille eurooppalaisille. Nimittäin pragmatismi, todellisuuden taju, politiikan taito on todella tärkeää, mutta ei sillä pohjalla voida mitään rakentaa tarvitaan ihanteita, joita ystävyys ja vahva elämä valaisee. Näin saadaan muoto hankkeillemme ja näin ne saadaan kestämään. Tähän minä ja Angela Merkelin kanssa haluan antaa merkityksen todellisuuden tiiviyden. Jonain päivänä historian tehtävä on tuomita myös meitä. Se tulee ankarasti punnitsemaan niitä myönnytyksiä, joita olemme tehneet laskien lyhyen lyhyellä aikavälillä ja olemme toimineet kansallisesti itse, itsekkäästi palvellaksemme hetken tarpeita. Se, mitä historia laskee eduksemme, on kiinty, rauhan ja sovun kiintymyksemme ja vilpittömyytemme, miten haluamme palvella tätä Eurooppa-hanketta, joka on kaiken tämän ennakkoedellytys. Se on syvällinen ystävyys, joka on syntynyt yhteisestä historiastamme ja kulttuureistamme, jotka ovat yhteen kietoutuneita ja meillä on myös paljon yhteisiä läpikuljettuja koettelemuksia. Ja jos joskus epäilemmekin tässä valtavassa tehtävässä, riittäköön, että ajattelemme Helmut Koolin kookasta hahmoa kaikella sillä kiitollisuudella, jonka olemme hänelle velkaa. Muistakaamme seuraava kiteyttävä ajatus meillä ei ole minkäänlaista syytä tällä hetkellä luovuttaa. Meillä on paljon enemmän syitä olla realistisen toiveikkaita, optimistisia. Vielä kauan me voimme innoittua hänen esimerkistään, mitä me tarvitsemme, jotta voimme yhdessä edetä, rohkeutta ja toivoa. Kiitos. Merci, monsieur le président de la... Kiitoksia, tasavallan presidentti. Ja seuraavaksi Saksan liittotasavallan liittokansleri tohtori Angela Merkel. Sehr geehrte Präsidenten und Arvoittavat, arvoisat puhemiehet, puheenjohtajat, ministerit, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, rouva K. Richter, arvoisa Koolin perhe. Tänään jätämme jäähyväiset Helmut Koolille. Hän oli kansleri, joka toteutti Saksan yhdentymisen ja joka oli Euroopan kunniakansalainen. Hän opiskeli nuorena miehenä historiaa ja nyt hän on itse jäänyt historiaan. Helmut Kohl edustaa aikakautta sisä- ja ulkopolitiikassa. Hän on toiminut tavalla, joka toimii edelleen. Hänen liittokanslerikautensa liittyy talouden menestymiseen, mutta kaiken tämän keskellä hän ei koskaan unohtanut kokonaiskuvaa Saksasta. Hän ajatteli tulevaisuutta ja Helmut Kohl on teki päätöksen siitä, että Saksa ja Eurooppa etenevät siihen suuntaan, jonka olemme nyt nähneet. Monet asiat, jotka meille ovat itsestäänselvyyksiä, ovat hänen ansiotaan. Itä- ja Länsi-Euroopan yhdistäminen, yhteismarkkinat, sitä, että EU-valtioiden välillä ei ole rajatarkastuksia, valtaosassa näistä maista on yhteinen valuutta. Tänäinen EU on velkaa kaikesta Helmut Koolille. Hän jätti leimansa kokonaiseen sukupolveen. Monet ovat muistelleet häntä ja minäkin voisin kertoa monenlaista. Mutta meidän täytyy nyt muistaa hänen elämäntyönsä ja siksi meidän täytyy myöskin poliitikkona kunnioittaa häntä. Henkilökohtaisesti minua, minun teki vaikutuksen sen, että Helmut Kohl osasi aistia sen, mikä on poliittisesti toteutettavissa. Ja samalla hän oli täysin vakuuttunut siitä, että hänen piti tehdä oikeanlaisia päätöksiä. Helmut Kohlin pystyi luottamaan – ja hänen tiimissään oli aina ihmisiä, jotka välillä yllättivät ihmisiä hänen hallituksessaan. Hän antoi kansatyöntekijöille enemmän toimintavapautta kuin monet kuvittelivat. Ja tietenkään aina ei ollut aina helppoa saada läpi omia ajatuksiaan, joskus se oli lähes mahdotonta, mutta hän ei koskaan luovuttanut ja hän sai aina tukea hallituksensa jäseniltä. Hänellä oli erityisiä elämäntilanteita. Esimerkiksi vuonna 1992 hän oli monta kuukautta hoidossa katkaistuaan jalkansa, mutta hoiti kuitenkin tehtäviään. Ja hän oli aina lähellä ihmisiä. Hän oli kiinnostunut ihmisistä. Hän halusi olla läheisissä yhteyksissä ihmisiin Saksassa, Euroopassa ja koko maailmassa. Hän halusi luoda luottamusta ja solmia ystävyyssuhteita. Hän oli ihmisiin, ihmisä lähellä oleva maailman poliitikko. Vuonna 1982 hänestä tuli liittokansleri ja hän, ensimmäisenä hän meni Pariisiin. François Mitterrandin neuvonantaja myöhemmin kertoi, että hän oli aluksi hyvin varautunut Ranskan suhteen, mutta sen jälkeen me olimme heti ylimpiä ystäviä. Ja tämä ystävyyssuhde heijastui myöskin Saksan ja Ranskan lämpimin suhteisiin. Ja Saksan muistossa on kuva näistä valtiomiehistä, jotka kättelivät toisiaan Verdanin hautojen edellä. Tämä sovittelun ja ystävyyden symboli oli alku uudelle vaiheelle yhteisessä historiassamme. Helmut Kohl osasi rakentaa siltoja. Hän kävi Washingtonissa, Moskovassa, Rahassa ja Pariisissa. Ja hän muisti aina ottaa huomioon kumppaninsa maailmalla. Lapsena ja nuorena hän koki itse toisen maailmansodan. Ja kaikki tämä suunnaton kärsimys, jota Saksan kansallissosialismi aiheutti Euroopassa – oli aina hänen mielessään. Ja juuri tämän takia jo nuorena hän liittyi vastaperustettuun kristillisdemokraattiseen unioniin. Ja näiden kokemustensa jälkeen hän löi lukkoon päätte- periaatteitaan, joiden mukaan meidän täytyy tehdä Euroopasta vahva, emmekä halua enää koskaan sotaa. Tällainen ajattelu leimasi hänen poliittista toimintaansa – ja samalla Helmut Kohl muisti juurensa. Hänellä oli aina tiivit suhteet syntymäalueensa Rheinland-Pfalziin. Tämä alue on Euroopan keskellä ja sillä on erityinen merkitys, kun ajatelmme naapuruussuhteitamme. Ja hänen kumppaninsa aistivat tämän. He tiesivät, että hänen saattoi luottaa, jos hän sanoi jotain, niin hän piti siitä myös kiinni. Ei mitään jossia tai muttia. Kun Helmut Kohlista tuli liittokansleri, Saksa ja Eurooppa olivat jakautuneita. Aseellinen konflikti Euroopassa oli aina olemassa oleva uhka. Ja hänen uransa loppuvaiheessa Saksa oli yhdistynyt ja ensimmäistä kertaa kaikissa naapurivaltioissa oli rauhaa ja ystävällisyyttä. No sitten Euroopan unioni ja NATO laajenivat Keski- ja Itä-Eurooppaan ja se oli pitkälti hänen ansiotaan, samoin euron synty. Kun hänestä tuli liittokansli vuonna 1982, elin silloin vielä Itä-Saksassa ja kun kävin Erich Honeckerin kansliassa 1989, kuulin hänen puheensa ja näin, miten Honecker sanoi kameraille. Saksan ihmiset kärsivät jaosta, he kärsivät muurista, joka kirjaimellisesti on tiellämme. Jos me puramme sen, mikä erottaa ihmisiä, niin silloin me toteutamme kansalaisten toiveen. Kansalaiset haluavat olla yhdessä, koska he kuuluvat yhteen. Nämä liittokanslerin sanat antoivat meille voimaa Itä-Saksassa. Puolen ja muiden Itä-Euroopan maiden kansalaisliikkeet saivat uutta pontta, ja sekin rohkaisi meitä Itä-Saksassa. Sadat tuhannet odottivat kaduilla, osoittivat mieltään rauhan puolesta ja saivat muurin murtumaan. Ja Helmut Kohl oli se, joka halusi yhtenäisyyttä kun muut vielä epäröivät. Hän tasoitti tietä yhtenäisyydelle ja hän piti aina mielessään naapuriin ja kumppanien edut. Hän oli vakuuttunut eurooppalainen ja hänen luotettiin ympäri maailmaa ja siksi hän sai aikaan luottamusta myöskin yhtenäiseen Saksaan. Tämä oli ainutlaatuinen historiallinen saavutus, josta saamme kiittää Helmut Koolia ja kumppaniensa kanssa. Hän liti Saksan yhdistymisen Euroopan yhdistymiseen. Hän edisti rauhaa ja yhtenäisyyttä. Ja Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schumann ja monet muut suurmiehet ovat hänen rinnallaan. Euroopan sukupolvien työn tulosta. Jokaisella sukupolvella on uudet haasteet. Jokaisen täytyy kantaa vastuunsa sen suhteen, miten Eurooppaa rakennetaan tulevaisuudessa. Usein meidän täytyy muistaa se, mitä Helmut Kohl edisti. Hän muisti ja osasi katsoa historian pitkiä linjoja ja samalla hän oli lähellä ihmisiä. Hän katsoi, mikä oli mahdollista tehdä Nyt meillä on sitten muistomerkki Helmut Koolille. Ja meidän täytyy muistaa, että Helmut Kohl sai aikaan sen, että Berliinin keskustaan perustettiin muistomerkki juutalaisille. Hän sanoi, että meidän täytyy muistaa vastarinta, ja hän sanoi, että ei seuraava sukupolvi vaan meidän sukupolvemme täytyy tämä tehdä. Meidän, nyt, täällä, heti, eikä sitten joskus. Ja niin, silloin sitten liittopäivillä päätettiin tästä kahden kolmannesosan enemmistöllä. Hyvät naiset ja herrat, me viemme Helmut Kohlin kohta takaisin Saksaan. Me viemme hänet kotikaupunkinsa Ludwigshafeniin siellä hän oli kotonaan pitkään ensimmäisen vaimonsa Hannelouden kanssa, joka oli aina hänen rinnallaan hyvinä ja huonoina aikoina. Me muistelemme myös häntä kiitollisina. Ja Rova Richter, Helmut Kohlin viimeisinä vuosina te olitte Helmut Kohlin seurana loppuun asti ja osoitan teille myötätuntoni ja osoitan myötätuntoani myös Helmut Koolin perheelle. Ja tänäiset tapahtumat päättyvät Speyeriin, eli siirrymme Ranskasta Saksaan Reinhard falsin alueelle. Euroopan kansalaisesta tuli Saksan yhtenäisyyden toteuttaja, ja tämä me tulemme aina muistamaan. Ilman Helmut Kohlia miljoonien ihmisten elämä oli, näiden ihmisten elämä olisi ollut täysin erilaista, myös minun. Arvoisa liittokansleri Helmut Kohl, se, että minä nyt seison tässä, niin se on pitkälti teidän ansiotanne. Kiitos mahdollisuuksista, joita annoitte minulle. Kiitos mahdollisuuksista, joita annoitte monille muillekin. Kiitos mahdollisuuksista, joita me saksalaisina ja eurooppalaisina olemme saaneet ansiostasi. Saitte valtavasti aikaa, eli levätkää rauhassa. Ja nyt meidän tehtävämme on ylläpitää teidän perintöänne. Ja kunnioitan saavutuksianne nöyrästi ja kiitollisesti. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Kiitoksia, rouva liittokansleri.